Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. Voin pikkuhiljaa aloitella. Me keskustelemme tänään äh, Marcin Korolecin kanssa. Tunnemme hänet entisenä Puolan ympäristöministerinä. Ja nyt hän toimii ilmastopolitiikan täysivaltaisena edustajana. Viime viikolla olimme yhdessä Varsovassa, jotkut teistäkin olivat paikalla, COP19-konferenssissa. Puhuimme tänä aamuna Koni Hedegoodin kanssa. Mutta nyt kuulemme teiltä itseltänne, mitkä kokemuksenne ovat, ja sitten meillä on mahdollisuus keskustella kollegoiden kesken. Eli en tässä itse sen enempiä, vaan annan suoraan Puolan hallituksen ilmastopolitiikan täysivaltaiselle edustajalle Marcin Korolecille. Olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä Varsavan huippukokouksen tuloksiin tulee, haluaisin keskittyä kahteen ulottuvuuteen ja kahdenlaisiin tuloksiin. Ensinnä onnistuimme sopimaan joukosta päätöksiä johtopäätöksistä – puhumme useammasta tusinasta päätöksiä. Tärkeimmät niistä olivat ne viisi, joista aion puhua. Ensinnäkin päätös koskien Durbanin esityslistaa. Toinen päätös, joka koski tuhoja ja tappioita koskevaa tästä sitten ja päästään seuranta. viidenneksi sinä seitsemisen päätöstä metsäpolitiikkaan liittyen trooppisissa maissa. Joten Puhuisin näistä viidestä merkittävästä päätöksestä. Mä Durbanin foorumi ensin. Me pystymme luomaan tiekartan. Pariisin konferenssia varten. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan ja milloin seuraavan kahden vuoden aikana, jotta Pariisin kokous voi johtaa menestykseen. Pierwszy projekt tekstu umowy zostanie przedstawiony. ensimmäinen sopimusluonnos, joka esitellään sopimusosapuolille – juuri ennen Liman konferenssia, joka on ensi vuoden joulukuussa. Limassa. Osapuolet keskustelevat ja sopivat siitä, miten osapuolet panostavat uuteen sopimukseen, maksat, antavat panoksensa. Ja panoksen pitää olla sitten käytössä 2015. Tiedän myöskin, että toukokuussa 2015 tämä sopimusluonnos täytyy olla ja olla kaikilla Pariisin ympäristökokouksen alkua virallisilla kielillä. Ja olemme sopineet, sopineet siitä, mitä matkalla Pariisiin tapahtuu. Ja Varsavan päätökset olivat täysin yhteensopivia Durbanin, Durbanissa sovitun kanssa. On erittäin tärkeää, että Durbanin, Varsavan, Liman ja Pariisin päätökset ovat täysin yhteensopivia. Mutta kukaan ei voisi sanoa, että prosessi ei ole legitiimi tai seuraa Durbanin päätösten tiellä. Tämä ilmastonmuutoksen aiheuttamien tappioiden ää, sopimus on erittäin vaikea neuvotella. Erityisesti kehittyvät saarivaltiot. ovat jo monta vuotta odottaneet sitä. Kokouksen al- alkuun leimasivat Filippiinien traagiset tapahtumat, Filippiinien ja muiden aluevaltioiden, ja se, että ilmastonmuutoksen tappioita koskeva ja tuhoja koskeva sopimus laadittiin, on valtavan tärkeää. Voimme toki keskustella mekanismeista. jolla puuttua luonnon tuhoihin. Kolmas erittäin tärkeä ja herkkä aihe on ilmastopolitiikan rahoitus. Ja tässä keskittyisin kahteen päätökseen seitsemästä kahteen, jota joista oli hyvin vaikea neuvotella. Yksi päätös koski vihreän ilmastorahastoon toimintaperiaatteita. Ja toinen ilmastopolitiikan pitkän aikavälin rahoitusta. Molemmat päätökset olivat erittäin vaikeita, herkkiä, mutta onnistuimme tekemään sopimuksen näistä Neljänneksi, ja tämä on myös hyvin tärkeää. Tärkeää, mutta jollakin mielestä erittäin teknistä. Kysymys Ää, äh, jäsenvaltioiden ää, äh, päästöjen vähentämismittaukset ja raportointi. Tämä on erittäin tärkeää, koska olemme laatimassa sopimusta, joka sitoo kaikkia osapuolia. Ja lopuksi tehtiin joukko päätöksiä, jotka liittyvät me, metsiin, metsätä, teollisuuteen ja kestävään agendaan trooppisille metsille. Tämä oli konferenssin tekninen puoli. Meillä on myös paljon muita päätöksiä. Haluaisin kuitenkin alleviivata yhtä samalla tavalla tärkeää ulottuvuutta. Alusta lähtien suhtaudumme kunnianhimoisesti. luottamuksen palauttamiseen. Ja halusimme palauttaa luottamuksen rakentamisen ja seurattavuuden transparenssiin oikealle paikalleen. Ja tulosten teknokraattinen luonne kertoo sen, että vaikeallakin hetkellä oli mahdollista päästä sopimukseen. Kysymys luottamuksen rakentamisesta. Kysymys konferenssin pyörittämisestä on toinen kysymys. Meitä innoitti EUn toiminta. Ja ensimmäistä kertaa otimme käyttöön tällaisen maan puheenjohtaja trioon. Peru, Puola ja Ranska. Ja kaikki sihteeristön kokoukset – kokoukset, joita oli kerran päivässä, jopa useamminkin päivittäin. Joka kokoukseen kutsuimme tulevat kaksi puheenjohtajamaita Perun ja Ranskan ottamaan kokouksiin aktiivisesti osaa. Kutsuimme nämä kaksi maata myös kaikkiin puheenjohtajiston ja sihteeristen ja geograf- ryhmien tapaamisiin. Näitäkin tapaamisia on useamman kerran viikossa. Ja niissä arvioidaan, miten on edetty neuvotteluissa. Kaikki maantieteelliset alueet ovat edustettuna noissa kokouksissa. Ja kaksi tulevaa puheenjohtajamaata olivat kaikissa näissä kokouksissa mukana. Päätimme kutsua prosessiin osallisiksi myös joukon ministereitä. Tämäkin on melkomoinen uutuus. esimerkiksi ilmasto, tuhojen korvaamisessa meitä ja sen rahoittamisessa useampi ministeri auttoi meitä. Tanskan Lidego, Ugandan Kivanu. Tappiossa me, tuhoissa meitä avustivat. Lennart Ek Ruotsista, entinen meppi. Ja Edna Maleva Etelä-Afrikasta. Ja uudessa sopimuksessa meitä toivat Uuden-Seelannin Martin Grasne Uudesta-Seelannista ja herra Balakrishna Singaporesta. se, että joukko ministereitä otti osaa joukko eurooppalaisia ministereitä myös, myös Suomen ministeri. joka veti keskustelua siitä, miten metsät ja metsäpolitiikka voivat vähentää päästöjä. Näin monen ministerin läsnäolo heijastui tehtyjen päätösten määrässä. Ja myös siinä, että olemme palauttaneet luottamuksen prosessiin, mikä on niin tärkeää ajatellen suurta loppuhuipentumaa Pariisissa kahden vuoden kuluttua sillä vain silloin, kun ministerit ja neuvottelijat luottavat siihen, että prosessi ottaa kaikki mukaan, että se on seurattava, on välttämätöntä Pariisin sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja me olemme vakuuttaneet, että, että näin on. Luulenpa, että jätän tämän tähän ja Mielelläni kuuntelee kommentteja ja vastaa kysymyksiin. Ja kolleg. Äh, kiitokset. Ja nyt sitten on kollegoiden vuoro. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä, Bas Eichhaut ja Erti Strella. Ja onko muita puheenvuoropyyntöjä? Adam Kirek. Ja sitten aloitamme. Bas Eichhaut. Thank you, Mr. Chairman, and uh, first of all, thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Kovalec me olemme välillä eri mieltä asioita ja olemme Twitterissä aina välillä vaihtaneet mielipiteitä ja kiitokset teille siitä. Ja haluaisin myös kiittää teitä siitä, että veitte päätökseen Varsovan sopimuksen, vaikkakin meillä on välillä hieman erilaisia odotuksia, niin tässä tämä loppuun päättäminen lauantaina viime hetkellä on asia, josta meidän pitää teitä kiittää, ja näin teenkin. Tämä sanottua, niin yksi kysymys. Koska Varsovahan ei millään muuta ollut helppo. Se oli kansainvälisesti hankala, osittain johtuen sitä, että jotkut eh, näistä kehittyneistä maista eivät auttaneet prosessia lainkaan. Ajattelen tässä lähinnä Australiaa ja Japania. Mutta haluaisin tietää ihan selvyyden vuoksi, mitä tapahtui teidän tehtävällenne ministerinä COP-konferenssin aikana? Ja mikä teidän roolinne on nyt tämän ilmastohuippukokouksen jälkeen? Meidän on tärkeää tietää, mitä tämä merkitsee sen vuoksi, että te olette kuitenkin vielä vastuussa ilmastonmuutospolitiikasta nähdäkseni. Ja sen vuoksi minä haluaisinkin tietää, mitä tapahtui ja mikä teidän roolinne on. Tämän sanottua, niin No, kun me nyt eh, puhumme, oh, kun eh, eh, näistä, tästä korvausrastosta on poistettu tiettyjä esteitä ja me itse asiassa siirsimme keskustelua eteenpäin ja tämä palaa esityslistalle perussa ja varmasti Pariisissa. Mutta minun kysymykseni liittyisi enemmänkin Pariisiin ja etenemissuunnitelmaan. Mikä teidän mielestänne on EUn rooli tässä? Koska COP-päätös jättää tarpeeksi erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Ja haluaisinkin tietää, millä tavalla teidän mielestänne EUn pitäisi kehitellä suunnitelmia 2014, jos katsotaan näitä eri osia, jotka liittyvät COP-päätökseen ja Durbanin päätöksiin. Kaksi asiaa yhtäältä. Meillä on tämä 2020, sitä edeltävä kuilu, artikla, jossa puhutaan näistä päästövähennyksistä, 4C, jossa puhutaan siitä, että eri maat, jotka ovat Kioton pöytäkirjan alaisia, eli lähinnä EU, että meidän pitäisi nostaa kunnianhimotasoamme. Tämähän on selvä tavallaan vetoomus lähteä korkeammalle tasolle. Joten minua kiinnostaisi tietää, millä tavalla teidän mielestänne EU tuli työskennellä artikla 4c kohdalla. Ja 2020 jälkeen on ihan selvä, että osapuolten pitäisi laatia toimen, toimia 2015 ensimmäisellä osalla. On selvä, että tämä ensimmäinen neljännes 2015 eh, eh, johtuu USAsta, koska se on heidän vaaliensa jälkeen. Mutta voimme siis odottaa 2015 jälkeen jotakin tapahtuvan. Ja eh, Varsovassa vaikutti siltä, että kaikki ovat tähän valmiita, mutta olisi tärkeää, että 2014 jo EU ryhtyisi valmistelemaan tätä 2020 jälkeistä pakettia, eli 2030 pakettia ja ilmasto huippukokouksen puheenjohtajana ymmärrätte, että tämä on hyvin tärkeää, että maat ottavat askeleita eteenpäin ja samanaikaisesti te olette vastuussa myös siitä, mitä Puola valmistautuu energiapakettiin ja tuleviin keskusteluihin, joka on 2014 maaliskuussa esityslistalla kun EUn päämiehet tapaavat. Eli siis tarkoitus on täydentää tätä COP-päätöstä. Joten mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne. Kiitos Bas. Sitten eh, Edith Estrellan. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra ministeriä hänen vierailustaan ja hänen tarjoamistaan tiedoista. No sitten, it, sitten itse COP19-konferenssin tuloksiin. Siellähän oikeastaan oli kyse siitä, onko lasi nyt puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Jotkut katsovat, että tulokset vastaavat aiempien konferenssien lähtökohtia ja toiset taas katsovat, että oikeastaan puhutaan puoli tyhjästä lasista ja ei päästy keskeisiin tavoitteisiin. Kyllä tässä varmasti löytyy sekä myönteistä että kielteistä. Tästä lienemme kaikki samaa mieltä. No, näistä kielteisistä puolista ensin. Haluaisin viitata kenties vähäpätöisinkin sanankääntein, mutta kyllä sanat kuitenkin ovat merkityksellisiä. Eli miten nyt sitten meidän sitoutumisemme on muuttunut tällaiseksi kontribuutioksi, eli osuudeksi tai panostukseksi? Nyt tietenkään kyse ei ole pelkästään Euroopan unionista osapuolena, mutta Näyttäisi siltä, että tässä osapuolten konferenssissa oli vähemmän kunnianhimoa kuin aiemmissa. Euroopan unionin näkökulmasta pahoittelen sitä, että Euroopan unioni ei esittänyt tavoitteenaan tätä 30 prosentin päästö leikkausta hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2020 mennessä. Tämä keskusteluhan on ollut käynnissä jo pitkään. Ja Euroopan parlamentissa aiheesta vallitsee aika pitkälti konsensus. No sitten päätöksenteon toistuva lykkääminen luonnollisesti on parempi, että on jonkinlainen etenemissuunnitelma, tiekartta, kuin että sellaista ei lainkaan olisi. Mutta näissä neuvotteluissa lykkäämiset, lykkäämisten jälkeen aina Pariisin kokoukseen 2015 kyllä aiheuttavat sen, että esityslistan aiheet kasautuvat kovasti. Katsotteko, että todella pystymme valmistelemaan sopimusta, joka tar- oli kuitenkin tarkoitus hyväksyä sitten Pariisissa 2015. Miten tämän etenemissuunnitelman eri vaiheet toteutuvat? Olisi ollut hyvä, että me olisimme olleet riittävän rohkeita ja määritelleet selkeän suunnitelman aina vuoteen 2015 saakka. Toki tässä on myös myönteistä. No vielä pieni kommentti kielteisiin puoliin. Tämä ei liity Euroopan unioniin, mutta joka tapauksessa on pahoiteltavaa, että Kanada ja Japani, muistelen tässä nyt erityisesti Montrealin konferenssia, Kanada aikoinaan ymmärrettävistä syistä oli, oli hyvin aktiivinen – mutta Japani ja Kanada oikeastaan tässä verrattuna aiempiin konferensseihin ottivat takapakkia. Rahoituskysymys on kaikissa näissä osallistujien konferensseissa ollut keskeinen kysymys. Tässä konferenssissa päästiin tiettyihin tavo- tavoitteisiin. Tämä on myönteistä. Eli rahoituksen alalla saatiin tiettyjä tuloksia, eli tämä ilmastorahasto, päästöjen vähennykset, jotka liittyvät metsiin. Tässä me saimme aikaiseksi sopimuksen ja sitoumuksen 80 miljoonan arvosta. Minusta Euroopan unionilla tulisi olla aktiivisempi rooli niin, että se voisi sitten olla myös kunnianhimoisempi toimissaan. Euroopan unionin olisi pitänyt tehdä enemmän, jotta sitten todella Pariisissa saadaan aikaiseksi sopimus. Olen huolissani tietyistä merkeistä, jotka antavat ymmärtää, että tässä pikemminkin otetaan takapakkia, eikä niinkään mennä eteenpäin. Jos ajatellaan omaa maata, niin Portugalia, joka on kolmantena listalla, kun on listattu maitten suoriutumista energiatehokkuudessa, mutta nykyään kriisin takia ja poliittisten muutosten takia – me emme etene oikeaan suuntaan, niin kuin pitäisi. Miksi kansalaisjärjestöt päättivät poistua neuvotteluista ja kokouksesta? Oliko todellinen syy, joka jollakin tavalla oikeutti tällaisen asenteen, joka on kuitenkin aika lailla yllättävä. Kiitos Edith Estrella. Sitten Adam Girik ja Cimanski. Adam Girik ensin, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Zdaję sobie sprawę z tego, jak Kiitos. E, poruszane na tej konferencji. Kiitos. Ymmärrän toki, miten hankala tämä konferenssi oli ja aiheet, joista puhuttiin, olivat e, myös vaikeita ja ymmärrän, että kehittyvät maat ja kolmannen valtion maat, kolmannen ma- maailman maat pitävät näitä ongelmia ilmaston alalla myöhemmin oikeudenmukaisuuskysymyksenäkin. Ja tämä kaikki johtaa myös valtioiden välisiin eturistiriitoihin. Sen vuoksi en tässä nyt halua lähteä puhumaan nyt negatiivisista asioista. Kaikkien keskustelujen keskusteluiden, kaikki keskustelut pitäisi aina arvioida positiivisesti. Jo se, että keskusteluita edes käydään, on jo positiivista. Muistuttaisin edustaja Estrellaa kuitenkin siitä, että Euroopan tavoite on kolme kertaa 20. Tämä on yhä vielä meidän tavoitteemme. Tämä oli keskusteluiden perusta Varsovassa, miten saavuttaa nämä tavoitteet. Meidän täytyy muistaa se, nämä tavoitteet ja tätä koko maailmassa tarkastellaan tavallaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden puitteissa. Me emme voi olla tässä liian äkki vääriä. Me tarvitsemme rahaa, ehdottomasti me tarvitsemme rahaa juuri nyt. Ministerikin sanoi, että me tarvitsemme rahaa täytäntöönpanoon, koska meillä on hyvin paljon katastrofeja ja erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Filippiineiden suuri tragedia ja sitä ennen on ollut muitakin ongelmia. Muistaakseni Portugalissakin oli jotain tragedioita. Joten kyllä meidän täytyy olla tässä kriittisiä ja meidän täytyy olla varovaisia. Ja mitä tulee tavoitteisiimme ja kunnianhimoomme, niin täytyy olla varovainen nimenomaan tämän tason suhteen. Minä uskon, että Äh, Varsovassa tätä saatiin hieman järjesteltyäkin, eli saatiin sopimus aikaan metsäpolitiikasta. Tämä tehtiin Varsovassa. Meillä ei ole ollut tällaista politiikkaa globaalilla tasolla, joten tämä on hyvin positiivinen asia. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy pitää meidän globaalit keuhkomme toiminnassa. Tämä on positiivista ja osapuolet onnistuivat nyt tästä sopimaan. Ja minä todellakin eh, pidän hyvänä tätä saavutusta. Minulla on kysymys ministerille. Haluaisin kysyä yhtä asiaa. Nythän me yritämme saavuttaa tämän uuden Kioton Pariisissa 2015. Tavoitteena on eh, ylläpitää Kioton sopimusta ja mahdollisesti myös laajentaa sen kattavuutta pidentää sitä. Mutta sitä ennen meidän täytyy kuitenkin arvioida Kioton sopimus ja Kioton sopimuksen status, mikä on Kioton sopimuksen tila ja tola. Koska esimerkiksi Puola on ylittänyt viisi kertaa Kioton sopimuksen kriteerit. Ja kysymys kuuluukin, mitä sitten ne maat, jotka puhuvat kovan ääneen päästöjen vähentämisestä. Mikä tilanne niissä maissa on? Puhutteeko tästä eh, Varsovasta? Koska jos me aloitamme eh, Pariisissa keskustelut päästöjen vähentämisestä, niin silloin täytyy aloittaa tavallaan alusta. Täytyy aloittaa Kiotosta. Kiitos. Ja sitten eh, Ciłaski. Serdecznie dziękuję za, za, za możliwe zabranie głosu. E, podziękować. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin kiittää ministeriämme hienosta panoksestaan. Haluaisin sanoa, että pahoittelen, että hän ei ole enää ministeri. Hän on yhä ympäristöstä vastuussa. Mutta olisin halunnut, että hän pysyy ministerinä. Muistan teidät, ministeri, kun olitte valiokunnassamme ja teette minun vaikutuksia. Teidän mielipiteenne Ideat eivät aina ilahduttaneet kaikkia jäseniä. En halua muistuttaa tätä siitä, mutta, mutta teidät muistetaan siitä, että sanotte muun muassa, että yksi Varsvan konferenssin tavoitteista ei ole sopimukset vaan, tai loppupäätökset, vaan painotitte tämän globaalin sopimuksen merkitystä koska se on politiikan selkäranka. Globaalinen päät, globaali päätös on kaikki kaikessa. Olet myös skeptinen Euroopan lisäpäästövähennysten suhteen, jos muut, muut maat eivät seuraa mukana. Viittasitte myös kaupan vapauttamiseen – on myöskin tämä halvan energia, ulkomaisen energian ja kalliin eurooppalaisen energian tilanne. Puhutte silloin oikeudenmukaisuudesta. kaikkien maiden täytyy sanoa, että mikään tilo, että tilanne ei ole sama. Maat ovat eri tasoilla, luvut vaihtelevat yhdenkinlaisen hiilidioksidijalanjälkeen kolme tonnia, Pollossa yhdeksän, isossa metassa kymmenen, Luxemburgissa 28 tonnia. Me tarvitsemme jotain verrokkiarvoja. Kysymykseni on, Näkyykö Varsovassa merkkejä siitä, että päätöksiä tulee perustaa verokkiarvoihin? näemmekö avoimia sitoumuksia jäsenvaltiota ilman mitään kunnan perustaa, koska verokkiarvoja tarvitaan? No, maiden olojen erilaisuus täytyy ottaa huomioon. Näin ei tapahtunut Varsovassa. Tiedämme, että Kiina, Japani ja Australia vetävät omaa linjaansa. Joten tällainen sopimus Pariisissa tulee on vaikea. Yhteenvetona, jos parissa Kiina sanoo, että se päästään päästöjä 10 prosentilla, olisiko iloinen? Vai järkyttynyt? Vai yllättynyt? Mikä olisi asenteesi nykytilanne ajatellen? tulee varmaan paljon sopimuksia. Olen pollaan ja vetän, vetän teihin ja niin sanon äänen, ääneen, että meidän ei pidä puhua saavutuksista kielteisesti. Me investoimme paljon Euroopassa. Me investoimme hiileen, mutta erilaiseen hiileen. Energia on hyvin kallista. Se on siis sosialisteille. Täytyy ottaa meidän sosiaalinen konteksti. Täytyy muistaa sosiaalinen konteksti. Tiedän, että tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta sosiaaliset kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Ja usein kotitaloudet käyttävät 40 prosenttia tuloistaan energiaan ja backloading pahentaa tilannetta. No niin, mehän puhuimme tästä jo tänä aamunakin ja kuulimme, miten paljon rahaa me investoimme Euroopan ulkopuolella, kun me tuomme fossiilisia polttoaineita, joten sen vuoksi on ihan järkeä katsoa, kuinka me voimme tätä parantaa. Ei meidän nyt tule tässä sormella osoittaa toisiamme, koska tämä ilmastokeskustelussa usein tehdään näin, vaan meidän pitäisi katsoa lähinnä, mikä meitä yhdistää. Ja esimerkiksi teidän jäsenvaltiossanne on tiettyjä asioita, jotka ärsyttävät muita jäsenvaltioita. Mutta mielemmin pitäisi katsoa, mikä meitä yhdistää unionissa kuin mikä meitä erottaa. Joten eh, tästä meidän pitäisi huolehtia ilmastonmuutoskeskustelussa ja eh, katsoa sitä yhdessä. No, olin jo päättänyt puhujalistan, mutta herra Sonic haluaisi vielä puheenvuoron. tulittavasta äsken. Ettekä kuulleet ministerin puhetta. Haluatteko te kuitenkin puheenvuoron? Chciałbym, żeby pan Minister Korolec Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys ministerille. Puolaa syytellään siitä, että se maana investoi liiaksi hiileen ja hidastaa Euroopan edistymistä. Haluaisin kysyä, pitääkö paikkaansa, että – Saksa polttaa kolme kertaa enemmän hiiltä kuin Puola. Pitääkö tämä väite paikkansa? Pitääkö paikkansa, että Saksan hiilidioksidipäästöt ovat kasvamassa toisin kuin Puolassa? Vielen Dank. Ich weiß nicht, Sonic, ob Sie es mit... No niin, en tiedä. Herra Sonik, saatteko te tietää, että tämä koordinaatisopimus on allekirjoitettu vuoteen 1935. Me olemme sopineet 60 prosenttista uudistuvista energiasta, energiasta ja tämähän pitäisi oikeastaan jo selventää teidän kysymystänne ja näyttää, mihinkä suuntaan ollaan menossa. Minun täytyy vielä sanoa, että minusta oli hyvin äh, positiivista. Me kävimme keskustelun Puolan senaatissa. Mukana oli siis Euroopan parlamentin äh, kollegoita ja herra Simanski oli myös paikalla ja puhuimme hyvin avoimesti. Ja minusta keskustelu oli molemmin puolin erittäin hyvä ja meidän pitäisi keskustella keskenämme useammin. Ja äh, minä saksalaisena tiedän, mikä on energiakeskusteluissa Puolassa se kaikkein suurin prioriteetti. Meidän täytyy ymmärtää tämä ja ymmärtää toistemme historiat ja olla sen pohjalta myös hieman varovaisempia näissä keskusteluissa. Eikä tällainen sormella osoittelu vie meitä yhtään eteenpäin, vaan keskustelu muuttuu vain vielä kärkevämmäksi, emmekä pääse eteenpäin, eikä tämä ollenkaan helpota COP-puheenjohtajan tilannetta. Meidän pitää mieluummin katsoa, millä tavalla saavutamme näitä tavoitteita. Minä sanoin jo, että esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmä Puolassa on esimerkillinen, josta me voisimme ottaa esimerkkiä. Eli katsoa, mitkä asiat meitä yhdistävät sen sijaan, että katsomme, mitkä asiat meitä vievät kauemmaksi toisistaan. Olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. Będę odpowiadał w kolejności zadanych. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata kysymyksiin niiden esittämisjärjestyksessä. Alkuun haluaisin vakuuttaa teille, että eilen virallisesti Puolan hallitus muuttui ja Maciek Grabowski on ympäristöministeri. Ensimmäisessä ministerineuvoston kokouksessa, nyt kun puhutaan uudesta hallituskokoonpanosta. Uusi tehtävä myös luotiin Puolan hallituksen alaisuuteen. Kyseessä on ilmastopolitiikan edustaja ja pääministeri allekirjoitti nimityksen minun kohdaltani minä olen siis ympäristöministeriössä pääsihteerinä ja vastaan siellä ilmastopolitiikasta Puolan hallituksen edustajana. Tämä ratkaisu on minusta optimaalinen siinä mielessä, että tämän prosessin vastuuhenkilö joutuu toimimaan hyvin aktiivisesti. Eli minun täytyy olla aktiivisesti yhteydessä yleiskokouksen äh, sihteeristöön. Ja kyse on globaalista konferenssista, johon tiivisti joudun pitämään yhteyttä. Meillä on myös sisäistä ympäristöpolitiikkaa. Tämä vie paljon aikaa ja energiaa, koska Puolassa me olemme uudistamassa vesipolitiikkaa. Meillä tehdään uudistuksia myös jätehoitoalalla. alalla ja valmistelemme lainsäädäntöä liuskeöljyn suhteen. Uusi ministeri Gravowski käsittelee näitä Puolan sisäisiä kysymyksiä. Se, että meillä on nyt tällainen erillinen tehtävä ympäristöministeriössä, edesauttaa minun mahdollisuuksiani, koska minä voin sataprosenttisesti omistautua eurooppalaisille keskusteluille ja myös globaaleille keskusteluille näissä aiheissa. Haluaisin kiittää teitä esistä arvioista Varsovan konferenssin suhteen. Toteaisin, että ennen konferenssia Puolaa pidettiin maana, joka pikemminkin jarruttelee Euroopan edistystä, joka pyri, pyrkii typistämään koko tämän prosessin. Mutta sitten kun konferenssi saatiin päätökseen, niin heti vuorokausi tämän jälkeen puhuttiin jo unettomista öistä ja neuvottelujen laajentamisesta. Tämä kyllä todistaa siitä, että me olemme sitoutuneita, olemme vakuuttuneita. Myös Puolassa me olemme päättäväisiä ja haluamme jatkaa tätä globaalia prosessia. Me haluamme saattaa kaiken päätökseen, saada kaiken valmiiksi Pariisia silmällä pitäen. Haluaisimme, että Pariisin sopimus ja konferenssi koskisi kaikkia osallistujamaita. Haluaisimme neuvotella sellaisesta sopimuksesta Pariisissa, joka myös ratifioitaisiin 194 maan toimesta. Muistuttaisin niistä huonoista kokemuksista, joita meillä on ensimmäiseltä Kioton kaudelta ja vielä huonommista kokemuksista, jotka liittyvät toiseen kauteen. Toinen vaihe koskee EUta Kanadaa ja tiettyjä muita maita. Ja nyt haaste edessämme liittyy siihen, että me haluamme huomioida sataprosenttisesti kaikki maailman päästöt. Nyt meillä on etenemissuunnitelma, tiekartta. Limassa saadaan ensimmäiset sopimukset, sopimusluonnokset ja siellä myös määritellään se metodi, millä nämä kontribuutiot, nämä osallistumismäärät määritellään. 2015 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä määrittelemme kontribuutiot, jotta meillä on riittävästi aikaa valmistella Pariisin sopimusta. Tarkoitus on tätä kautta tehdä Pariisista menestys. Minusta meidän pitää käynnistää pohdinta Euroopan panoksesta. Meidän on pohdittava omaa kunnianhimon tasoamme, miten me aiomme edetä, miten pääsemme näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, mikä on yksittäisten jäsenvaltioiden osuus, kun ajatellaan kokonaisuutta Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja pohdinta on käynnistettävä. Onneksi meillä on tätä pohdintaa ja tuumailua varten vuosi aikaa, koska todellakin 2015 ensimmäisellä neljänneksellä tämä asia sitten nousee konkreettisesti esille. Esititte myös kysymyksen kunnian himosta ennen vuotta 2020? Aivan oikeutettu kysymys, koska mitä enemmän voimme tehdä yhdessä kansainvälisenä yhteisönä ennen vuotta 2020, niin sitä helpompaa on sitten toteuttaa politiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Keskustelu näistä osallistumisosuuksista, kontribuutioista on hyvin tärkeää koska Kioton toinen vaihe rajoittuu noin 30 maahan ja 160 maata jää sitten järjestelmän ulkopuolelle. Kysymykseni todellakin on oikeutettu tästä näkökulmasta. Onko meillä tällä alalla kansainvälisenä yhteisönä kunnianhimoa? Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että kysymys on tärkeä. Tästä kuitenkin järjestetään erillinen kokous Bonnissa vuoden puolivälissä ja yritämme löytää Bonnissa ratkaisun tähän kysymykseen. Seuraavaksi edustaja Estrellan kommentit. Olisin eri mieltä erästä seikasta. Totesitte, että kielen käyttö, terminologia on muuttunut ja tämä, ter- tämä kontribuutioajattelu olisi ikään kuin palaamista ajassa taaksepäin. Olisin teidän kanssanne eri mieltä. Varsovan päätös on sataprosenttisesti johdonmukainen Durbanin kanssa. Siellähän todettiin, Durbanin päätös oikeastaan toteaa, että me tarvitsemme sopimukseen uuden ulottuvuuden vuonna 2015. Tämä sopimus kattaa kaikki maat. Sana kontribuutio viittaa sekä kehittyneisiin että kehittyviin maihin. Tässä mielessä tämä on aivan sataprosenttisesti johdonmukaista Durbanin päätösten kanssa. Jos sitten valittaisiin toinen, toisenlainen lähestymistapa sen mukaisesti, mistä maista puhutaan, niin tämä tarkoittaisi myös erilaista sitoutumistasoa, eikä se olisi Durbanin päätösten hengen mukaista. Meidänhän pitää neuvotella sopimuksesta, jota sovelletaan kaikkiin osapuoliin. Sana kontribuutio on tässä mielessä keskeinen ja se on juuri yksi Varsovan kokouksen saavutuksista. Se sopimus, josta me neuvottelemme, on sellainen, sen on oltava sellainen, joka saa yhä useammat maat tähän mukaan, eikä suinkaan toimi minkäänlaisena karkotteena. Täytyy muistaa myös, että puhumme esimerkiksi metsäpolitiikasta, metsätaloudesta, energiapolitiikasta – ja myös uusiutuvista energialähteistä. Voimme ajatella myös hiilidioksidiveroa maiden rajoilla esimerkiksi. Eli kontribuutioiden laatu eri maiden osalta voi olla erilainen. Ei tässä ole kyse mistään yhden koon ratkaisusta, joka sopisi kaikille meillähän on sellaisia maita, jotka ovat kaksinkertaisia kuoltaan Eurooppaan verrattuna, ja sitten taas on maita, jotka ovat pienempiä kuin Brysselin kaupunki. Eli yhden koon ratkaisu ei kaikille sovi, joten ratkaisujen on oltava ikään kuin räätälöityjä. No sitten 30 prosenttia. Meillähän on Euroopassa poliittinen päätös 30 prosentista, eli siis 30 prosenttia on meidän tarjouksemme. Tämän olemme tarjouksena esittäneet neuvottelupöytään, jos saamme kansainvälisen sopimuksen ja jos muut kehittyneet maat ponnistelisivat yhtä lailla. Tämä päätös tehtiin vuonna 2007. Kaikki EUn toimielimet viittaavat tähän päätökseen vuodelta 2007, joten katson, että ei ole mitään tarvetta tätä toistella jatkuvasti. No sitten rahoitukseen ja sopeutumisrahastoon. Onnistuimme keräämään 100 miljoonaa eikä 80 miljoonaa, siis nyt puhutaan todella 100 miljoonasta. Sanoisin, että olen hyvin vaikuttunut tietyistä yksipuolisista sitoumuksista rahoituksen suhteen. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Korea, Norja, Japani, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Alankomaat ovat sitoutuneet. Olen hyvin vaikuttunut siitä, mitä ne ovat tarjonneet. Kyseessä on vapaaehtoinen tarjous. Ja tämä todella on huomattava panos ilmastopolitiikan rahoituksen hoidossa. Haluaisin kiittää edustaja Gerekkiä hänen esittämästään kysymyksestä. Sanoisin, että tärkein tehtävä, kun neuvottelemme Pariisin sopimuksesta – on välttää sitä tilannetta, että päädytään ikään kuin kolmanteen kiotoon. Meillähän on tällainen kahden erillisen siilon järjestelmä, eli toisaalta kehittyneet maat, toisaalta kehittyvät maat. Me nyt pyrimme siihen, että sataprosenttisesti maailman päästöt katetaan sopimuksella, ei tyydytä 30 tai 40 prosenttiin. Kysymys kuuluukin, miten luomme tällaisen mekanismin, tällaisen metodin, joka olisi avoin kaikille osapuolille. Jos perehdymme yleissopimukseen, niin sehän syntyi Rion seurauksena – kestävän kehityksen konferenssin jälkeen ja tuolloin tavoitteena oli vähentää tai ainakin vakiinnuttaa päästöt. Samanaikaisesti yleissopimuksella pyritään myös kestävään kehitykseen ja taistelemaan köyhyyttä vastaan. Nämä ovat yleissopimuksen päätavoitteet. Sopimus on nyt laadittava sillä tavalla, että voimme huomioida EUn tilanteen, Kiribatin tilanteen, Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän federaation tilanteen, puhumattakaan Intiasta ja muista maista. Tehtävä on hyvin vaikea. Katson kuitenkin, että jos luotamme toinen toisiimme, jos meillä riittää keskinäistä luottamusta, niin sopimus on kyllä mahdollinen. Sitten esitettiin kysymys kansalaisjärjestöjen roolista Varsovassa. Järjestöt, ilmastoalan kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä roolissa, koska ne vaikuttavat myös julkiseen mielipiteeseen. Ne tarjoavat hallituksille kannustusta sen suhteen, että ne sitoutuvat, pyrkivät parempaan. Haluaisin muistuttaa, että jotkut näistä kansalaisjärjestöistä julistivat Varsovan konferenssin fiaskoksi jo vuorokautta ennen kuin konferenssi edes päättyi. Jotkut järjestöt siis lähtivät konferenssissa, konferenssista itse asiassa jo kaksi vuorokautta ennen sen päättymistä ja totesivat siinä vaiheessa, että eihän tällä mitään tuloksia saada aikaiseksi. Mutta tästä tuskin tarvinnee tämän enempää puhua. E, po, po... Sitten edustaja Cimanski ja hänen esittämänsä kysymys. Voisin oikeastaan vahvistaa sen, mitä jo puheenvuorossani totesin tälle valiokunnalle. Ensinnäkin me pyrimme maailmanlaajuiseen globaaliin sopimukseen sellaisen sopimuksen, joka allekirjoitetaan ja ratifioidaan myös muissa kehittyvissä, kehittyneissä maissa kuin pelkästään EU:ssa. Me haluamme muita kehittyneitä maita EUn rinnalle. Energiapolitiikkoita toteutetaan ulkomailla, Yhdysvalloissa esimerkiksi hyvin matala hintainen energia ja toisaalta päästövähennykset yhtä aikaa. Tämän pitäisi olla inspiraationa myös meille Euroopassa. Yhdysvalloissa on käynnissä tämä liuskeöljy vallankumous ja sitä kautta Yhdysvallat pääsee riippumattomaksi energian tuonnista. Aivan niin kuin puheenjohtajakin totesi, meidän on oltava riippumattomia omavaraisia. Yhdysvallat liike öljyn ansiosta tässä onnistuvat, mutta samanaikaisesti pystyvät täyttämään kaksi muutakin tavoitetta. Laskemaan energian hintaa ja voivat myös vähentää päästöjä. Kun me keskustelemme teollisuuden edustajien kanssa, kun puhutaan esimerkiksi sijoituksesta energia-alalla, niin meille todetaan, että investointidollarit investoidaan kenties Lähi-Itään tai todennäköisesti Yhdysvaltoihin, ei suinkaan Eurooppaan näinä aikoina, kun puhutaan globaalista kriisistä, niin me tiedämme, että oikeastaan puhumme eurooppalaisesta kriisistä, ei niinkään globaalista kriisistä. Nämä teollisuuden suunnasta tulevat viestit kyllä pitäisi ottaa vakavasti. Kommentoisin myös edustaja Sonikin sanoja. Minulla ei ole yksityiskohtaisia tietoja jäsenvaltioiden päästöistä, mutta varmaan tämä kysymys voidaan esittää Euroopan komission suuntaan. Komissio voi esitellä meille uusimmat tilastotiedot yksittäisten jäsenvaltioiden osalta. Päästöt alenevat tietyissä maissa ja joissakin maissa ne taas kasvavat. Sitten täytyy huomioida myös päästöjen suhde BKT. -hän. Komissio varmasti pystyy tällaiset tilastot toimittamaan. Nämä tilastotiedot voisivat olla mielenkiintoisia sisäisten keskustelujemme kannalta näinä tulevina kahtena kolmena vuonna. Minulla ei ole kuitenkaan kattavia tietoja tästä, enkä halua aiheuttaa hämmennystä kenenkään mielessä. Euroopan komissio riippumattomana elimenä voisi tällaiset tilastotiedot viimeiseltä kahdelta kolmelta vuodelta toimittaa. Pitää paikkaansa, että nämä tiedot voisivat olla hyvin mielenkiintoiset, mm, mielenkiintoisia, mutta en kuitenkaan lähde kommentoimaan näitä tietoja, koska tietojen pitää olla yksityiskohtaisia. Kiitos. Herr Minister, für die, für die Ausführung, das können wir schnell nachholen. Kiitokset näistä asioista, joita sitä kerroitte, kivihiilestä, terawattitunneista, 160 terawattituntia 2012, ruske, ruskohiilellä 9, se on mennyt alas 9 terawattitunnilla. Eli siis ruskohiilellä, vaikkakin nämä äh, ydinvoimaloita on suljettu Saksassa sillä välin. Tämä nyt näistä luvuista, mutta komissiohan voi vielä tarkentaa asioita, mikäli se näin haluaa. Thank you and thank you for your... Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Yes. viimeistä kasvihuonekaasuinventaaria tarkastelee, joka ihan äskettäin julkaistun raportin sen teki ympäristövirasto. Tuon kertomuksen sivulla kymmenellä on tällainen executive summary ja kaikkien jäsenvaltioiden päästöprofiilit. Yksi esimerkki on, että Saksan päästömuutokset 2010-2011 oli 2,9 prosenttia. Voin antaa esimerkkiä muista jäsenvaltiosta. Mutta tuo data on julkista ja ympäristöviraston sivulla käytössä. Kiitos, näin olemme käyneet äh, tämän keskustelun. Meillä on koko joukko asioita vielä keskusteltavana tässä. Mutta ilmapiiri tänään oli oikein hyvä. Tässä on äh, aikamoinen ilmastonmuutos, näin sanoakseni. Ja yritämme nyt sitten äh, saada vakuutettua meidän kansalaisemme siitä, että meillä on hyvä tulevaisuus taloudellisesti, ekologisesti ja Talon muutenkin. Tässä hieman vielä viilataan yksityiskohtia, mutta muilta osin menee jo hyvin ja toivotamme herra Korolecille tässä menestystä hänen uudessa työpaikassaan. Ja että sitten Pariisissa toivon mukaan saamme aikaan menestystä, koska maailma sitä todellakin tarvitsee. Ja jos me jatkamme niin kuin nyt, niin me saamme 3,7 asteen lämpötilakorotuksia. Sitähän me emme halua, vaan tavoitteena on kaksi astetta. Tämä vaatii paljon ponnisteluita, mutta siksihän me olemme täällä. Ja kiitän siitä, että tulitte tänne tänään ja menestystä ja työn iloa tuleviksi kuukausiksi. No niin. Jatketaan. Seuraava esityslistan kohta. Ja suurella ilolla keskustelemme kollegoiden kesken. Herra Sanoni on myös täällä paikalla. Joten y- juu, suuri osa on täällä nyt näyttää naispuolisia olevan. No, mutta me siis nyt lähdemme keskustelemaan komission kanssa suullisesta kysymyksestä muuntogeenisistä eläimistä. Ja ensimmäisenä haluaisin antaa puheenvuoron herra Leivekuusinille komissiosta ja sitten elintarvikeviraston edustajalle. Mutta ensin herra Pule. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Aihe, josta tänään haluatte puhua, on tärkeä aihe. Sekä ajatellen poliittisia ongelmia että tieteellisiä. Euroopan unionissa meillä on tapana ehdottaa kasveja, käsitellä kasveja, kasvimaailmaa. Tämä elämaailma on vähän vieras meille, yhtä kohtaa lukuottamatta, joka mainitsen. Mutta tiedätte, että Yhdysvallat ovat jo muuta vuosia kehittäneet ke, muuntogeenistä lohta, joka uuden geeniaineiston vuoksi kasvaa kaksi kertaa nopea, niin nopeasti kuin tavalliset lahjat. Ja Yhdysvaltain FDA, ruoka- ja lääkevirasto on arvioinut terveysriskit ihmisille, eläimille, ympäristölle tästä lahjasta. Ja FDA on antanut joko lausuntoja. Tämä lohi ei ole vielä markkinoilla Yhdysvalloissa. Sitä on kehitetty myös Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Panamassa. Olemme huolestuneita, koska Yhdysvallat tuo tänne paljon lohtaa olennaisesti villilohta, luonnonvarastolohta Alaskasta sälkäpurkeissa pääasiassa ja aika vähän kasvatettua lohta. Se tulee pikemmin Norjasta tai Chilestä EU:hun. Mutta olemme tarttuneet asiaan ajoissa. Ajatellaan, että saisimme pyynnön tuoda tätä lihaa markkinoille – tai jos tehtäisiin hakemus kasvattaa tätä lohta, elävänä siis Euroopassa. Tähän mennessä ei ole tullut pyyntöjä sen enempää lohen lihalle kuin kalan kasvatukselle. Mutta olemme pyytäneet EFSAlta, tieteelliseltä virastolta nämä datavaatimukset, niin kuin sanotaan, niin että jos jonain päivänä joku haluaa yhteisen luvan, niin tämä yritys voi sitten siltä pohjalta, tai yksilö voi siltä pohjalta valmistella asiakirjat EFSAlla. Täällä meillä on EFSAn edustaja, joka voisi silittää teille, jos halutaan nämä vaatimukset. Meillä on myös tutkimuspääosaston edustaja, jota no, en enää näe. Siellähän hän takanamme, joka on Pegasus-ohjelmasta vastuussa. Ja esititte kysymyksen myös sillä. Ja hän voisi selittää meille, mikä Pegasus-ohjelma on. Jos sallitte, voimmeko pyytää EFSAa selittämään meille nämä asiakokonaisuuden vaatimukset, jos tällainen lupapyyntö tulee. Näin teimme mielellämme. Kiitokset komissiolle. tämä oli ihan viisas vinkki. EFSA elintarvikevirasto on paikalla ja annanpa äh, heti Roa Weidmanille nimen, äh, puheenvuoron. Very much, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti, koska meillä tässä on niin paljon aikaa. Elintarvikevirasto on laatinut kaksi ohjauskirjausta. Yksi liittyy terveys ja eläinten hyvinvointinäkemyksiin ja toinen liittyy sitten taas ympäristöriskin arviointiin, mikäli päästetään ympäristöön muuntogeenisiä eläimiä. Periaatteet näissä ohjekirjasissa ovat samat kuin ne, mitä on käytetty muutogeenisten kasvien kohdalla. Eli me olemme verranneet geeni, muuntogeenistä eläintä ei muuntogeeniseen eläimeen. Ja sitten olemme käyneet lävitse kaikki ne samat askeleet kuin muutogeenisten kasvien kohdalla. Me olemme tehneet tutkimuksia molekyläritasolla muutoksista, riskinarviointeja, ja tällaisia vertailevaa lähestymistapaa, missä olemme katsoneet äh, eläinten äh, hyvinvointia, äh, terveyttä, hormonaalistatusta ja elinten, kudosten ja muita vertailuja. Ja sitten tämä kattavan tietopaketin lopputulos sitten ohjailee meitä siinä, kun me katsomme minkälaisia toksikologisia tai äh, ravinnollisia tutkimuksia tarvitaan. Ja tässä nyt on paljon asioita, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin, niin ehkäpä siitä muutama sananen lisää. Elinten äh, hyvinvointitiedon äh, täytyy alkaa heti mutageenisissä eläimissä alusta alkaen jo laboratoriasta, jo ennen syntymää ja sitten eläimen koko elinkaari liittyen myös sen käyttäytyminen ja sitten äh, sen jälkeen tulee tällainen valvottu äh, maatila kasvattaminen, jossa katsotaan, miten tämä eläin reagoi äh, erilaisiin maataloudellisiin toimenpiteisiin. Ja kolmas olisi sitten tällainen kenttäkokeilun tarkoittaen sitä, että katsotaan monenlaisissa maatilojen olosuhteissa ja verrataan kaiken näköisiä fysiologisia parametreja, käyttäytymistä, terveyttä. Ja kaikki nämä sitten tiedot toimitetaan tällaiseen keskitettyyn tietokantaan, jonka pohjalta sitten päätämme, mikäli tällaisia hakemuksia edes tulee koskaan elintarvikevirastolle. Jos teillä on jotain erityisiä kysymyksiä, vastaan mielelläni. Kiitos. Ja sitten seuraava pääosasto, sikäli mikäli haluatte tutkimuspääosasto. Aha, se esitys on jo meidän nettisivustollamme. Ne, jotka tätä katsovat äh, nyt sitten äh, netin kautta, niin se löytyy sieltä. Thank you, Mr. Chair, for allowing me to... Kiitos puheenjohtaja, että voin esitellä Pegasus-hanketta ja sen päälöydöksiä. Tiedot ovat saatavilla nettisivuilta, mutta aika rajoitteiden takia aivan yhteenvedonomaisesti muutama seikka. Pegasus-hanke on pieni hanke, jota tuetaan puiteohjelmasta seitsemän kahden vuoden ajan tukea on maksettu 2009-2011. Tämä on siis loppuun saatettu hanke. Tämä hanke, hanke oli oikeastaan koordinointihanke. Laboratoriotutkimusta ei tehty muuntogeenisillä eläimillä. Kyse oli pikemminkin yhteiskunnallisista ja taloudellisista aspekteista liittyen muuntogeenisiin eläimiin. Löydätte nettisivuilta tarvittavat tiedot. Kaikkia tietoja toki ei nettisivuilla ole, mutta siellä on julkaistavat, julkaisukelpoiset tiedot. Muut tiedot saatte tarvittaessa pyynnöstä. Tämä hanke valittiin työohjelman aiheen perusteella. Tarkoitus oli huomioida kuluttajan suoja pääosaston pyyntö. Ja kansanterveyspääosasto niin ikään nosti esille tämän hankkeen kahdessa kokouksessa. Hanke keskittyi yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aspekteihin liittyen muuntogeenisiin eläimiin sekä tiettyihin poliittisiin kysymyksiin. Osa arvioinnista liittyi myös lainsäädäntöön ja yhteiskunnallisiin pohdintoihin. Nämä ovat aiheet, jotka ovat myös kuluttajien huolenaiheena. Miten tämä hanke sitten toimi? Meillä oli useampia sidosryhmien työryhmiä. Käsittelimme heidän huolenaiheitaan. Kolme kokousta järjestettiin hankkeen aikana Saksassa, Norjassa, Isossa Britanniassa. Neljäs työryhmä järjestettiin täällä Brysselissä mukana oli pikemminkin tällaista EU-politiikan käsittelyä ja sitten äh, viimeisin työryhmä järjestettiin Intiassa ja siinä käsiteltiin muita kuin EU-hun liittyviä näkökulmia. Myös kansalaisten edustajia oli mukana tuomassa äh, sidosryhmien tarpeita esille. Tällaisia kokouksia järjestettiin Italiassa ja Isossa Britanniassa. Aivan nopeasti päätuloksiin, johtopäätöksiin tai suosituksiin. Yksi ydin seikka on se, että muuntogeenisiä eläimiä on käsiteltävä tapauskohtaisesti kaikki hakemukset eivät varmaankaan aiheuttaisi samanlaisia huolia eettisestä näkökulmasta ja poliittisesta näkökulmasta. Yksi suositus oli tukea tutkimusta, jotta voimme parantaa tekniikkaa, jonka avulla muuntogenisiä eläimiä kasvatetaan ja arvioida mahdollisia vaikutuksia. Ja samanaikaisesti otettaisiin huomiin Euroopan kansalaisten preferenssit merkintä ja jäljitettävyys olivat tärkeitä kysymyksiä elintarvikkeisiin liittyen kaikilla alueilla, joista tietoja on. Teimme myös kirjallisuuskatsauksen tästä näkökulmasta. Kuluttajien eettiset huolenaiheet ovat kyllä tiedossa myös muun bioteknologian alalta, mutta eläinten hyvinvointi luonnollisesti ja ympäristön suojelu nousivat tärkeinä eettisinä huolenaiheena esille. Luonnottomuus ja, ja luontoon, sen ilmiöihin ja eläimiin puuttuminen oli niin ikään yksi huoli. Kun kehitetään tai kaupallistetaan, pyritään kaupallistamaan tällaisia muuntogeenisiä eläimiä, niin näiden eettisten pohdintojen pitäisi myös olla mukana näissä pohdinnoissa. Hankkeen mukaan kaupallistamista täytyy käsitellä kuluttajien havaintojen ja ajatusten pohjalta. Eri sovelluksissa erilaisia huolia varmasti nousisi esille. Hankkeessa ei katsottu pelkästään äh, ruoantuotantoa, mahdollista muuntogeenisten eläimien käyttöä elintarviketuotannossa, vaan äh, pohdimme oikeastaan kolmenlaista erilaista skenaariota. Kaupallistamisessa pitäisi huomioida säätelyympäristön äh, ulottuvuus tai näkökulma myös kansainvälisesti. Toinen tärkeä suositus oli se, että meidän pitäisi arvioida havaittuja etuja haittojen lisäksi. Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset, mahdolliset hyödyt ja eettiset kysymyksetkin pitäisi nähdä tästä näkövinkkelistä. Jossain määrin pitäisi tehdä jonkinlaista pitäisi kehitellä jonkinlaista kuluttajan kanssa käytävää vuoropuhelua kustannuksista ja mahdollisista hyödyistä silloin, kun on kyse siitä, että muuntogeniset eläimet mahdollisesti tulisivat markkinoille. Kuluttajat eivät ole varsinaisesti vakuuttuneita niistä argumenteista, jotka liittyvät näiden tuotteiden samankaltaisuuteen niin, että perinteiset tuotteet ja uuselintarvikkeet olisivat toinen toisiaan vastaavia. Kiitos. Vorstellung und äh, ich weiß jetzt nicht, ob Linda McEwan. Kiitokset äh, sitten Linda McEwan, joka esitti tämän kysymyksen. Linda, haluatko sinä puhua ensin vai vastako lopuksi ensin? Linda, ole hyvä. Yeah, thank you, Chair. Unfortunately, I have to... Kiitos puheenjohtaja. Varitettavasti minun täytyy lähteä 20 vaille viisi, jotta pääsisin kotiin Pohjois-Englantiin. Minun no, pitää päästä junaan päästäkseni junaan. kiittäisin herra Pudleja, Pudleita ja muita päivän esityksestä. Iso-Britannian lehdistössä on raportoitu, että Kanada on nyt antanut luvan muuntogeeniselle lohelle ja sen kaupmarkkinoiden laskemiselle. Ja tämä on kytketty Kanadaan. Ja ironista kyllä. Tässä siteritään Kanadan hallitusta, joka on sanonut, He ovat sallineet tämän. Toisaalta he sanovat, että GM Kalla tar- paitesään on iso riski Atlantin lohelle. Ja, ja GM-lohta ei myydä Kanadassa. He panostavat siihen, että FDA Yhdysvalloista tässä luvan. Kanadan tämä luvan Panaman kehitysten pohjalta tekemään luvan, mutta sanovat, että Kanadassa kukaan ei saa tätä kalaa syödä. Eli nyt pallo on alkanut pyöriä. Lähtenyt liikkeelle. Ymmärrän, että EFSA on työtä tehnyt. Olen iloinen, että puhutaan ha- mielletystä riskeistä. Mutta tämä on vähän sama kuin kloonikeskustelu. Sanoisin komissiolle, että aina puhumme ruoan turvallisuudesta, jos EFSA pysyy siinä, sitäkin, silloin se ei vastaa kansalaisten huolenaiheeseen. Yhtään enempää kuin kloonituisiin elä, eläminkin tapauksessa kysymys oli myös etiikasta yhtä paljon kuin ruokaturvallisuudesta. En usko, että muutakin sen ruoan syöminen ei aiheuta vammaa minulle. Siitä ei ole mitään näyttöä. Mutta epäilemättä GM-kasvit vaikuttavat biodiversiteetin muuhun. Muuntogeenisten ruokien ja kasvien tarjontaan esimerkiksi vaikuttavat muiden peltojen tilanteeseen. Eli tällä on paljon vaikutuksia. Ja kysymys, että komissiolla on näistä, mitä tavallinen kuluttaja hyötyy tästä? tappiot, liittyvät eläinten hyvinvointiin. En tiedä, onko tämä mennyt etiikka-komiteaan. Klonaus meni etiikkakomitealle ja etiikkakomitea sanoi ei kloonitulle ruoalle. Oli liikaa eettisiä huolenaiheita ruokaketjussa. Eli täytyy tarkastella muutakin kuin ruoan turvallisuutta. Ja huomasin myös, että suuri yleisö mielsi eri tavoin muuntogeeniset ravinnossa käytetyt eläimet ja muuntogeeniset tutkimuseläimet, ja minä varmasti tekisin tuon eron. Tehdään tutkimusta esimerkiksi muuntogeenisten alkioiden, kalan alkioiden käytössä. Alkaa huolestako pienellä kala-alkioilla testataan lääkkeitä liittyen johonkin vakaviin ihmisten sairauksiin. Ja tämä kysymys pitäisi pitää erillään siitä, pitäisikö kloonata varttu täysikäisiä eläimiä sieltä, joilla on lyhyemmät jalat ja niin poispäin. Kaikki mitä ollaan kuultu. Ja EFSA on ymmärtänyt, että suurin se näkee tässä eron ja näitä asioita ei pidä sotkea. Kiitän komissiota, mutta tarvitaan laajempi yhteiskunnallinen keskustelu. Ei tämä ole mikään tekninen kysymys, joka joku tekninen komitea käsitelisi. Varmasti palaamme tähän tässä parlamentissa seuraavassakin. Linda McEvan. Näin. Kiitos. Sitten Pierre Ajuso, koska hän on EFSAn yhteyshenkilöstön Anna Rosbach, Corinne Lepage, Karl Schlüter, ja sitten kollega Liotard. Olkaa hyvä. Presidente, yo quiero agradecerle también a, a EFSA y a la comisión que hay... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää EFSA ja komissiota siitä, että ovat tällä paikalla puhumassa aiheesta. Tämä keskustelu on näin tärkeästä aiheesta nyt kyllä käynnistettävä. EFSAn tehtävänä on todeta meille voiko muuntogeenisiä eläimiä turvallisesti käyttää elintarvikkeina? Ovatko ne turvallisuussääntöjen mukaisia? Mutta tässä käydään myös rinnakkaiskeskustelua, samaan tapaan kuin kloonatusta lihasta keskusteltiin. Haluatko kuluttaa tällaista? Tätä kysymystä ei voida EFSassa ratkaista. Tässä käydään oikeastaan kaksi erillistä keskustelua rintarinnan. rinnan. Nyt meille todetaan, että turvallisuusmääräyksistä on pidetty kiinni. gm ruoka on turvallista syötäväksi. EFSAn testävänä on, on tämä meille todeta, mutta poliitikkoina meidän on käytävä laajempaa keskustelua ja katsottava ikään kuin näiden aiheiden taakse. Näinhän me toimimme silloinkin, kun puhuimme lihasta, jota saadaan kloonatuista eläimistä. Sitten täytyy muistaa jäljitettävyys. Pitää voida tietää, onko tuote peräisin muuntogeenisestä eläimestä. Tilanne ei välttämättä aina ole aivan suoraviivainen. Kloonithan ovat geneettisesti identtisiä kuin, ni, kuin, kuin ne alkuperäiset eläimet, joista ne on kloonattu. Eli kaikkia turvallisuusmääräyksiä siis noudatetaan sitten. EFSA voi auttaa meitä vastaamaan siihen kysymykseen, onko kaikki tämä turvallista. Mutta toinen keskustelu, sitä ei käydä EFSassa, vaan aivan muualla. Meidän on katsottava, kuinka turvallisia nämä elintarvikkeet ovat ja kuinka ne voidaan tunnistaa. Karl Schlüter. Kiitos. Sitten Karl Schlüter. Kann jetzt reden und er hat diesen Redebeitrag. Ja. Voi nyt äh, nähtävästi puhua, koska hän vaihtoi paikkaa Rosbachin kanssa. For Linda, so... Kiitos, minulta että lähtee jopa ennen Lindaa, joten eh, en ole täällä paikalla henkilökohtaisesti kuuntelemassa teidän vastaustanne, mutta saan teidän vastauksenne ja sen vuoksi minusta minulla on oikeus esittää kysymys. On tämä autorisointi, lupamenettely, tai on siis tällainen vaatimus öö, tällaisen oliivipuiden helmäkärpäsille. Ja sitten Kanadassa on nämä lohenmäät ja sitten myöhemmin ehkäpä suuremmat kotieläimet. Mutta en minä näe, että miksi tehtäisiin Euroopassa geeni, muuntogeenisiä eläimiä, ellei tarkoituksena ole saada enemmän lihaa, enemmän maitoa, nopeampaa kasvua. Ei se nyt ole kuluttajan tai eläimen terveyden hyväksi Joten minusta olisi todella omituisia, että tehtäisiin geneettisiä ää, äh, muutoksia, par, että parannettaisiin eläimen terveyttä. Modifioidaanko eläimiä siksi, että niillä olisi enemmän tilaa? Ei, ei eläintä voida muuttaa niin, että se itse itseään helpottaisi tai auttaisi. Ehkä jotain tiettyjä poikkeuksia, mutta Eli ihmiset ovat tässä hyvin selkeitä. Jos katsoo eurobarometrin tuloksia, eivät he halua muuntogeista ruokaa ylipäätään. Tämä ei ole kansalaisten eduissa, ei eläinten eduissa. Ainoa mahdollinen etu on yritykselle, joka sitä tekee. Ja millä hinnalla? Julkinen luottamus elintarvikeketjuun, eläinten turvallisuus ja terveys, ympäristö, samoin kuin myös äh, yhteys äh, yrityksen ja maanviljelijän välillä. Jos maanviljelijä kasvattaa omia eläimiänsä, jos hän joutuu, hän, hän voittaa siinä, mutta jos hän joutuu ostamaan jokaisen uuden sukupolven, koska ne on patentoitu, niin hän maanviljelijä tässä menettää. Joten minä en näe mitään muuta kuin suuryritysten etuja. Ja Euroopan unioni on moraalisista ja eettisistä syistä päättänyt monen kertaan, että ei käytetä tiettyjä äh, teknologioita. Jotkut maat eivät halua käyttää ydinasetta, jotkut eivät halua käyttää tätä muuntogeenitekniikkaa. Tämä on minusta autoa ja tämä maksaa paljon yhteiskunnalle. Joten minusta voisi sanoa ihan ohjeviivana Euroopassa ei kiitos. Ja jos sitten on jokin hyvin perusteltu, että tarvitaan jokin lääke esimerkiksi ihmisille ja siihen tarvittaisiin tällaista muuntogeenistä eläintä, silloin se voitaisiin perustella, mutta muuta ei ole. Ja haluaisin, että nämä kielletään. Mutta kysymykseni. Miten te varmistatte sen, että pitkän aikavälin vaikutukset, oli nyt sitten hyönteinen tai suurempi eläin, miten te varmistatte, että pitkän aikavälin vaikutukset, joita minun mielestäni ei ole kunnolla arvioitu esimerkiksi kasvien kohdalla, miten voidaan arvioida, että se on turvallista? Mutta ensimmäinen argumentti on moraalinen ja eettinen, samoin kuin suuryritysten ja maanviljelijöiden välinen yhteys. Minä lähden täältä, mutta minä kuulen teidän vastauksenne myöhemmin. No niin, modernia tekniikkaa. Hyvää lentoa. Seuraavaksi Anna Rospa, Corinne Lepage ja sitten Katika. Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhutaan Tanskaa. Kaslöter on käynyt tähän teoreettisesti. Minä haluaisin kysyä jostain käytännön asiasta. Minä haluaisin tietää käytännöstä, miten Tanska voi varmistua sitä vasta, että muutogeniset kalat le- eivät levitä niiden geenejä luonnonvaraisten kantoon. Esimerkiksi lohen, ja minä haluaisin tietää EFSAlta, seuraavatko he esimerkiksi ää, kalojen akvaariotuotantoa koska tiedän, että pikkuisia kalan paikaisia tai puhdistulaitoksia muuta. Onko EFSAlla tietoa siitä, vaikuttavatko ranneet lohet äh, luonnonlohien henkijäämismahdollisuuksiin luonnossa? Ovatko ne robusteja tai saavatko ne sauruksia kasvamaan tuplasti niin nopeasti? Mitä siellä oikein tapahtuu? Kuka tietää näin, tästä kilpajuoksusta, jos nyt tämmöinen karkun pääsee? Sitten minä haluaisin myös tietää, miten GMO-kasvatus Pohjois-Amerikassa vaikuttaa kalan merkintöihin. Sieltä päin. Me tuomme jo aika paljon lohta, erityisesti Kanadasta. Mutta eurooppalaiset kuluttajat haluavat selkeä tiedot siitä, onko muuta geenistä vai ei. Ja Epsalmilla on sama kysymys, mikä muillakin on ollut. Mitä muita muutogeenisiä EFSA ennustaa ruokaketjuun tulevaan, lähi, tulemaan lähivuosina. Kiitos Corinne Pash. ja sitten Katika. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos EFSAlle ja komissiolle, että ovat paikalla tänä iltapäivänä. Voin yhtyä pitkälti siihen, mitä kollegat jo totesivat ja erityisesti Karl Schlüter. Ensimmäinen kysymys, ennen kuin riskejä edes arvioidaan ja hallinnoidaan. Kysymys kuuluu, mitä tämä auttaa, mihin tarkoitukseen? Tarvitsemmeko me geeni, muuntogeenisiä eläimiä, jos tarkoitus on jatkaa siihen suuntaan yhä edelleenkin, jonka olemme jo valinneet tämän järjettömän ruoan valinnassa – niin, että emme noudata sääntöjä eläinten hyvinvoinnista eläinten kasvatuksessa. Eläinproteiinia tuotetaan entistä enemmän. Tässä nyt puhutaan tässä tapauksessa lohesta. Vaikka ei edes huomioitaisi eurooppalaisten toivomuksia, niin en ymmärrä, mitä tarkoitusperät mä palvelisi Minusta tämä on ensimmäinen argumentti ja se on kaiken ylittävä. No sitten toiseksi, jos sanotaan, että tämä on hienoa ja se tuo meille niin paljon hyvää, niin kollegat jo vastasivat aiemmin siihen, että jos tehtäisiin Euroopassa tutkimus siitä, haluavatko kansalaiset syödä kloonattuja eläimiä, niin varmasti 99 prosenttia toteaisi, että ei. Tämä pätee myös kloonaukseen. Sama tilanne vallitsee siinä. Sitten voitaisiin esittää kysymys riskeistä kysymys on mm, tavattoman laaja. Kyse ei ole pelkästään äh, kasvien ja eläinten terveydestä. Tämä on vakava kysymys ja pitäisi tehdä pitkäaikaisia tutkimuksia. Tällaisia tutkimuksia ja tuloksia meillä ei vielä ole. Sitten täytyy muistaa biodiversiteetti, kun puhutaan viljelystä lohesta, äh, kalaviljelylaitoksissa. Äh, mutta puheenjohtaja eivät nämä lohet pysy siellä kasseissansa, vaan kyllä väistämättä tapahtuu saastumista. Tämä on todellisuutta ja elämänlaki. Mikä on sitten vaikutus esimerkiksi hyönteisiin ja mahdollinen risteytyminen ja vaikutus hyönteisiin, kun ajatellaan käyttäjiä – Totta kai asiaan liittyy myös eläinten hyvinvointi kysymyksenä. Lohesta halutaan suurempia, ei lohien tarkoitus se ole. Eli tämän takana piilee kysymys, joka liittyy riskeihin ja etiikkaan. Ja vielä kysymys siitä, miten riskejä hallinnoidaan. Me poliitikot joudumme tästä vastaamaan, miten riskejä on hallinnoitu. Aivan suoraan sanottuna minä en näe, mitä tämä voisi meille tuoda lisää, paitsi sen, että kuluttajat eivät luota, luota elintarvikeketjun entisessäkään määrin. Ja näin ollen minusta näyttää siltä, että tämä aihe toki kannattaisi ottaa esille – ja oikeastaan tätä kautta sitten siirtää tuonne pöytälaatikkoon niin, että tämän tyyppiset tuotteet, jotka eivät missään mielessä ole kansalaisten mielestä kiinnostavia, todella haudattaisiin kerta kaikkiaan. Und dann... Kiitos. Sitten Katika Liotard ja sitten Pilar Ajuso. Kiitos. Niin ketä, kukaan niin ei varmaankaan ylläty, jos sanoo, että minä en kannata muuntogeenistä muuntogeenisyyttä, enkä nyt puhu ainoastaan eettisistä kysymyksistä, esimerkiksi eh, geneettisesti muunnattuja kasveja, vaan on eh, hyvin paljon kysymyksiä liittyen ympäristöön, luonnon monivuotoisuuteen, eläinten eh, hyvinvointiin. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa täällä, jotka sanoivat, että esimerkiksi pelkästään elintarvike, turvallisuuden valoiminen ei riitä ja nyt sitten kasvien jälkeen on tullut jo muuntogeeniset eläimet vuoroon. Meillä on hyvin vähän tietoa tästä ja se tieto, mitä meillä on, osoittaa, että eläimet kärsivät tästä hyvin paljon. Artikla 13 Lissabonin sopimuksessa sanoo, että kun muotoillaan Euroopan politiikkaa, silloin täytyy huomioida eläinten hyvinvointi. Ja kansalaiset vaativat tätä koko ajan enemmän. Ja minun mielestäni eläinten muuntogeeninen muuttaminen on ristiriidassa tämän artiklan kanssa. No, monet muutkin ovat kysyneet, mitä etuja tässä on? No, yksi suuri etu tällä hetkellä vaikuttaa olevan se, että muuntogeenisyyden käyttäminen voisi parantaa eläinten vastustuskykyä sairauksia vastaan. No minusta jo niin kuin, äh, tavallaan äh, oireiden hoitaminen, äh, esimerkiksi teho, maatalouden poistaminen voisi jo vähentää eläinsairauksia. Ja minun mielestäni tästä meidän pitää puhua. Lohiongelma ja karanneet lohet ja monimuotoisuus, joka tällä voi järkkyä, se on asia, jota kollegat täällä ovat jo käsitelleet, mutta haluaisin kuitenkin esittää EFSAlle vielä kysymyksen ja sitten vielä komissiolle. Ensin haluaisin kiittää EFSAa tästä äh, hyvin huolellisesta raportoinnista. Voisitteko te mahdollisesti myös kertoa, millä tavalla te olette arvioineet pitkän ajan vaikutukset eläinten terveyteen, luonnon monimuotoisuuteen, luontoon, ihmisiin, kaikkeen. Ja voisitteko mahdollisesti laatia tutkimuksen myös, eh, mikäli me saamme geneettisesti manipuloituja eh, eläimiä, niin eh, jos on esimerkiksi eläinten vastustuskyvystä, mitä vaikutuksia sillä on eläinten hyvinvoinnille? Ja komissiolle minulla on ihan toisenlaatuinen kysymys, nimittäin miten pitkälti geneettisesti manipul... kuinka pitkälti on puhuttu geneettisesti manipuloidusta eläimistä ja onko sitä käsitelty myös tässä transatlanttisessa kumppanissopimuksessa? Mitä sopimuksia tästä on tehty? Ja tuleeko komission pääosasto, Sanko pääosasto vastustamaan tätä? Ja koska kaupan pääosasto nähtävästi on se, joka tätä on käsitellyt enemmän. Kiitos. Bedankt. Pilar Juuso. Kiitos sitä vielä Pilara Juuso. Sí, muchas gracias, presidente. Como somos... Kiitos puheenjohtaja, kun meitä on niin vähän, niin ajattelin käyttää yöllisyyttä puheenvuoron pyytämiseksi. Minä haluan ainoastaan varmistaa sen, että ihmisten kurkusta ei työnnetä mitään pakosta alas. Mikä tahansa hybridi on jonkinlaista geneettistä manipulointia. Tämä on ihan luonnollista. Nyt puhumme manipuloinnista, joka tapahtuu laboratoriossa. Jotkut täysin vastustavat geenimuotelua. Jos ihmistä geenimuunnellaan, niin puhumme geen, geneettistä muunnoksesta esimerkiksi immuniteenin luomiseksi. Esimerkiksi kärpästen suhteen on muuntogeenisiä kärpäsiä, mitä tota, luonnossa. Ne, luonnossa ne sekantavat muihin Äh, kärpäslajeihin ja sitten syövät tuholaisia. Ja se on eräänlaista tällaista kasvintorjuntaa. Aina, mikä pitäisin EFSAlta, että nämä tutkimukset ovat tiukkoja. Että selkeästi tarkistetaan, että tutkimusten jälkeen voimme olla varmoja. Uh, taas tällä lailla tuotetun ravinnon turvallisuudesta. Jos me tarkastamme jotain ja joku geenimuunneltu on, me selvitämme, onko joku vaarallista ihmisterveydelle. Jos ihmiset tehdään selväksi, niin eivät ihmiset suolaista ruokaa syö. meidän täytyy selvittää, se on turvallista, niin se voi olla, että markkinoille ihmiset voivat vapaasti päättää, josko he haluavat kuluttaa muuntokielistä tuotetta vai ei. Ihmisellä pitää olla valinnanvapaus. Jos joku on turvallista, niin ok. Siinä se villakoren ydin. Sitten Pavel Pok. Eh, za slovo, pane předsedo, jenom velmi stručně jedna otázka, kterou jsem chtěl položit už tady padla a e, ta směřovala. Niin, itse asiassa kysymyksiä on jo esitetty. Kysymys oli seuraavasta. On kysymys e, transatlanttisesta kumppanuudesta. Vähän aikaa sitten täällä valiokunnassa me saimme ehdotuksen pöydälle, jossa oli kysymys maitohappojen käytöstä, kun sterilisoidaan e, eläinten ruhoja. Ja tämä on, hieman, tämä on nyt pakkokin transatlanttisen yhteistyön puitteissa. Ja sitten kolme kysymystä tästä itse aiheesta. Minä itse biologina, olin siis vuosia ennen tätä biologina, en voi nähdä, että olisi sellaisia toimenpiteitä, jotka likaisivat, saastuttaisivat tavallaan eläinten geenien monimuotoisuutta. Tämä mahdollisuus on, eikä sitä on mahdoton estää. Sitten on vielä toinen suuri riski liittyen geenimodifioituihin eläimiin, joilla olisi vahvempi vastustuskyky patogeeneja vastaan. Eli silloin voi olla, että tästä syntyy yhteinen patogeeni. Ajatelkaa, että me kasvatamme eläimiä, joilla on korkeampi vastustuskyky tiettyjä tauteja vastaan. Mitä tämä merkitsisi sitten meidän inhimilliselle terveydelleen? Tämä on ihan tämä on pelottavaa. Sitten kysymys, kolmas kysymys. Tuleeko komissio käsittelemään näitä muutogeenisiä eläimiä toisella tavalla kuin, siis eläimiä, jossa on muita geenejä kuin muissa vastaavissa biologisissa lajeissa ja miten sitten käsitellään näitä organismeja. Ja verrattuna tavallisiin eläimiin. Eli nämä geenit tavallisten ja muutogeenisten eläinten kohdalla, miten tähän suhtaudutaan? Kiitos. Ja voin kertoa, että tänä aamuna koordinaattorit päättivät, että ympäristövaliokunnan nimissä me nimitämme kaksi henkilöä molemmista suurista ryhmistä, jotka tulevat olemaan äh, johtokomiteassa, äh, ohjauskomiteassa ja sitten äh, raportoivat koordinaattoreille säännönmukaisesti, niin että me tiedämme, missä mennään ja mistä neuvotteluissa puhutaan koska tämä on asia, joka kiinnostaa hyvin monia kollegoita. Mitä tämä tarkoittaa eurooppalaiselle lainsäädännölle, standardeille, vapaakauppasopimukselle ja niin edelleen. Joten kaksi ympäristövaliokunnan jäsentä tulee seuraamaan tätä ohjauskomiteassa. Ja kuka haluaa ensin vastata? Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin lähtisin liikkeelle vastaamalla kysymyksiin ja sitten EFSAn kysymyksiin vastaa no, EFSAn edustaja. Oikeastaan voisin vastata viidessä osassa. Ensinnäkin oletetut edut. Lohi, sellaisena kuin Yhdysvalloissa se on esitelty. Tehän ymmärsitte, että sitä ei viljellä Yhdysvalloissa – alkiot tuotettaisiin Kanadassa ja sitten aikuiset kasvatettaisiin Panamassa. Tätä lohta on muunneltu, että se kasvaa kaksinkertaista vauhtia. Komissio ei voi todeta, onko tämä, tämän lohen hinta sitten puolet entisestä. Toistaiseksi sitä ei ole siis markkinoilla, tätä emme voi sanoa. Se kasvaa kaksinkertaista vauhtia samalla ravinnolla kutakuinkin. Voitaisiin ajatella, että tässä on yrityksillä liiketoimintaetu taloudellisesti. Tästä ei voi enempää sanoa, koska me emme tiedä tämän enempää. No sitten muut eläimet. Pitää paikkaansa, että on tämä olivi, kärpänen. Espanjassa on tutkimusohjelma käynnistetty. Tämä kärpänen on siis olivi, patogeeni, on tiettyjä hyönteisiä, niin kuin tiedätte, joita käsitellään niin, että ne ovat sterilejä, erityisesti urokset, kobolttikäsittelyllä ja nämä urospuoliset hyönteiset luonnossa sitten löytävät naaraan, kosiskelevat naarasta, mutta kyseinen naaras ei sitten hedelmöitettyjä munia kanna, eli tämä hyönteinen ei lisäänny. Tällaisia ohjelmia on ollut 30-40 vuotta käytössä ja siellä käytetään radioaktiivisia aineita apuna. Nyt tämän kärpäsen kohdalta kyse on siitä, että muunneltaisiin niitä muuntogeenisesti niin, että ne olisivat äh, steriilejä ja naaras ei sitten kantaisi hedelmöitettyjä munia. Vain yksi uros voi tällaisen naaraan hedelmöittää, eli näitä jälkeläisiä ei näin sitten synny. Etuna tässä on se, että vältettäisiin myrkkyjen käyttö, tuholaismyrkkyjen käyttö. Mutta tämä koe ei ole vielä päätöksessä. Espanjan on vielä toteutettava kenttäkokeita todellisissa olosuhteissa, jotta siellä voidaan verifioida tämän tekniikan käyttökelpoisuus ja varmuus. Ja täytyy varmistaa, että ei synny haittavaikutuksia muille hyöntöisille, eh, kärpäsille ja niin edelleen. On myös muuntogeenisiä bakteereita, jotka tuottavat lääkkeitä tai kemiallisia aineita, joita voidaan lääkkeinä käyttää – tämä ei ole niinkään aiheuttanut hämminkiä, koska kyseessä on ihmisten hoitoon tarkoitetut lääkkeet. On parempi esimerkiksi tuottaa hormoneja, niin kuin insuliinia, bakteerien avulla, kuin että niitä sitten kerätään teurastamoista, luonnollista tietä, eläimistä. Tästä ei vallitse mitään polemiikkia. Me tiedämme, että tutkimusta tehdään myös sijalla – jotta saataisiin apua tiettyihin tauteihin, esimerkiksi lintuinfluenssaan. Tässä kyseessä ei ole tehotuotannon haittapuolet, vaikkakin villisijat ovat alttiita tälle taudille, mutta villisikaa ei kasvateta tällaisessa tehoviljelyn olosuhteissa. Kuitenkin nyt puhutaan vasta tutkimusvaiheesta eikä minkäänlaisia hakemuksia ole tästä esitetty. Sitten toinen kysymys on etiikka. 2001 direktiivissä ja 2009 asetuksessa on tiettyjä pohdintoja, jotka voivat olla hyödyksi näissä eettisissä kysymyksissä. Etiikka on aihe, jota täytyy käsitellä varovaisesti. Pegasus-hankkeen esittelyn tiimoilta. Emme sulje pois sitä, ettemmekö kääntyisi eurooppalaisen eettisen työryhmän puoleen, joka on antanut jo oman lausuntonsa. Oliko se vuonna 1996 normaaleista tekniikoista, tavanomaisista tekniikoista kasvien osalta. Mutta tässä Tällä kertaa kyse on eläimestä ja tästä paljon puutusta lohesta, joka sitten käytettäisiin ihmisravinnoksi, joten ei ole poissuljettua, ettemmekö kääntyisi eettisen komitean puoleen tässä asiassa. Kolmanneksi riski. Riski terveydelle, totta kai. EFSA luonnollisesti tätä käsittelee ja ympäristöriski myös kuuluu EFSAn toimialaan vaikutus, biodiversiteettiin, ja niin edelleen. Kaikki tietysti riippuu siitä, miten näitä eläimiä äh, pidettäisiin eristyksessä. Lohen osalta, jota äh, viljellään Panamassa, kasvatetaan Panamassa, niin tämä lohi ei tule viljeltäväksi avomerellä, vaan altaissa sisämaassa. Tehän tiedätte, että viljelty lohi merellä voi altaista karata ja päästä näin ympäristöön ja lisääntyä sitten luonnonlohen kanssa. Jotta tämä riski vältettäisiin ja saastuminen luonnonlohen suhteen vältettäisiin. Amerikkalaiset ovat tehneet päätöksen, että sitä kasvatetaan sisämaassa niin, että poistovedet altaista esimerkiksi suodatetaan, jotta voidaan välttää se, että lohet eivät todellakaan pääse karkaamaan. Täytyy muistaa luonnollisesti eläinten hyvinvointi. Tämä on tärkeä kysymys viljelty lohi, onpa se sitten perinteistä tai muuntogeenistä, tässä täytyy noudattaa eläinten hyvinvointiin liittyviä määräyksiä. Jos, ja sanon todellakin jos, kasvatus olisi mahdollista Euroopan unionissa, niin nämä säännöt pätisivät. Ja sitten kuluttajan valinta. Ensin täytyy tehdä poliittinen valinta. Komissio ja komission sen on toistanut, tähän ei ole puolesta eikä vastaan. Parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asiasta sääntöjä. Kyseessä on kuitenkin poliittinen valinta, jos päätetään kieltää. Jos parlamentti ja neuvosto päättäisivät täyskiellosta muuntogeenisten eläinten osalta, niin luonnollisesti komissio sitten noudattaa näitä päätöksiä. Toistaiseksi toimitaan direktiivin ja asetuksen puitteissa, jotka mainitsin, ja periaatteellisesti muuntogeninen eläin ei ole kielletty, mutta totta kai kuluttaja täytyy tiedottaa merkintöjen kautta jos kyseessä olisi muuntogeeninen lohi, niin siihenkin sovellettaisiin tätä merkintävelvoitetta. Tämä ei koske pelkästään lohen lihaa, vaan myös öljyä, äh, jalostettuja tuotteita ja niin poispäin. Kaikki nämä olisi merkittävä, aivan niin kuin alkuperäinen kasvistuotekin, niin että kuluttaja voi tehdä tietoisen valinnan. Viides seikka on suhteemme Yhdysvaltoihin TTIP-sopimuksen puitteissa. Puheenjohtaja Barroso puhui hyvin selkeästi neuvottelujen alkuvaiheessa jokunen kuukausi sitten. Kyse ei ole siitä, että EU ja Yhdysvallat keskustelisivat siitä, millä tasolla yhteisö suojautuu muuntogeeneiltä. Meillä on tieteellisiä näkemyksiä siitä, miten EFSA arvioi tilannetta, mikä on hyväksyntämenettely, mitä me hyväksymme, mitä me emme hyväksy ja niin edelleen. Mutta kyse ei ole, että neuvoteltaisi siitä, että yhteisön sääntöihin tehtäisiin muutos, direktiivejä tai asetusta muutettaisiin TTIPn yhteydessä. Tämä on tabu TTIP-neuvotteluissa. Vaikkakin keskusteluja käydään äh, Yhdysvaltain äh, kysymysten pohjalta. Siellä todetaan, että miksi EU-ssa e vaaditaan 5-6 vuotta hyväksyntämenettelyyn ja Yhdysvalloissa menee vain vuosi. Me selitämme EFSA-menettelyt, poliittiset ongelmat ja niin edelleen. Mutta näiden tietojen ohella. Kyse ei ole siitä, että amerikkalaisten kanssa neuvoteltaisiin lainsäädännön muuttamisesta EU-ssa tällä alalla. Tässä puheenjohtaja se, mitä vastauksena haluaisin todeta, ja EFSAn edustaja vastaa sitten kysymyksiin, jotka esitettiin EFSAlle. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt sitten EFSAlle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin selkeyttää. Meillä ei ole mitään mandaattia etiikassa. Meillä on ympäristöturvallisuudessa kylläkin mandaatti. Ja toinen dokumentti, jonka olemme laatineet, käsittelee juuri tätä kysymystä. Nämä kaksi dokumenttia ovat suuntaviivoja. Estämme kysymyksiä. Meillä on kysymyslista. Ja annamme jonkun verran suuntaviivoja siitä, miten hakemuksen tekijä tuottaa dataa datapakettiin aikaansaamiseksi. Näillä suuntaviivoilla me emme vastaa kysymyksiin. Meidän täytyy saada datapaketti vastauksia varten. Te olette esittäneet paljon kysymyksiä, joihin hakijan pitäisi vastata tuottamallaan datalla. Olette kysyneet mitä tapahtuu, jos muuntogenen kalla karkaa? Mitä tapahtuu ympäristölle ja villelle kannolle? Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joita hakijan pitää vastata. Olette myös kysyneet, mitä tapahtuu ihmisille, jos ne kohtaavat mutageenisiä hyönteisiä. Ja sitten, minkälaisia vaikutuksia tautiresistenssillä on ihmisten tai eläimien hyvinvoinnille. Jälleen kysymyksiä, joihin pitää kyetä vastaamaan. En kykene vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta EFSA vaatii dataa noiden kysymysten vastausten löytämiseksi. Tuossa mielessä olemme olleet erittäin huolellisia. Meillä oli viisi työryhmää, jolla etsittiin relevantit kysymykset ja tapauskohtainen lähestymistapa on tärkeä, koska elämästä riippuen, geenimuuntelusta riippuen, täytyy keskittyä eri kysymyksiin. Ja nyt ehkä haluaisin antaa puheenvuoron kollega Silvi Mestagille, joka on ollut vastuussa ympäristöriskien arviointiin asiakirjasta, jossa on arvioitu eri geenimuunteluiden Silvi. Ja, bitte. Olkaa hyvä. Yeah, thank you. Uh, so just to, to complete niin vain täydentääkseni tätä kuvaa, jonka Elisabeth tässä uh, esitti liittyen tähän uh, oppaaseen, joka EFSA on valmistanut ja yhdistääkseni tämän kahteen asiaan, jotka mainittiin, eli tarve arvioida pitkän aikavälin vaikutuksia ja mitä mahdollisuuksia näillä geenimanipuloilla eläimillä on karata. Eli pitkän aikavälin vaikutuksiin meidän täytyy luonnollisestikin rakentaa sen pohjalle, mitä me tiedämme, näihin turvallisuusarviointeihin, ja sitten voimme antaa ohjeita näille hakijoille, antaa sitä informaatiota, mikä on olemassa jonka liittyy tietyt sertifiointipaperit ja kaikki mahdollinen kokeellinen data, jota on saatu näillä koeeläimillä. Eli tarkoittaen sitä, että eläimillä on samat luonteenpiirteet, mutta että ne eivät ole muuntogeenisiä. Eli tässä voidaan informoida ja sitten tämä erilainen data, jonka kautta me kykenemme keräämään mahdollisesti tietoja pitkän aikavälin vaikutuksista, niin haluaisin viitata, että Euroopan lainsäädännöllinen puitteisto vaatii myös jälkimonitorointia. Joten tämä on ihan tuttu aihe jo tuolta muuntogeenisistä kasveista. Ja sitten tarve arvioida näiden muuntogeenisten eläinten mahdollisia karkaamisia ja sen seurauksia. Tämä on asia, jota täytyy miettiä niin, että nämä uudet geenit joutuisivat tähän suureen populaatioon. Ja me aha, olemmekin pyytäneet yrityksiltä tietoa ja halunneet tietää, onko tällä eläimellä ollut käytösmuutoksia kasvun aikana, tuotannon aikana – Ja tässäpä sitten kaikki. Ihan vain lopuksi. Riskinarvioinnin aikana, kun on mietitty mahdollisia riskejä, tässä on myös lisäaskel liittyen tuhoamistoimenpiteisiin. Riskijohtajien täytyy päättää sitten, että tuhotaanko nämä eläimet. No niin, tämä oli erittäin hyvä asia, että me päätimme keskustella tästä asiasta. Ikävä, että torstai-iltapäivänä monet ovat jo lähteneet äh, kotiin vaalipiireihin, jossa heillä on kaiken näköisiä tapaamisia. Meitä on niin vähän paikalla, mutta siis tämä on kuitenkin asia, äh, joka tästä leviää eteenpäin ja kiitän komissiota sydämellisesti, samoin kuin myös EFSAa ja luonnollisesti myös kollegoita näistä keskusteluista tänään. Ja näin me olemme päässeet esityslistan loppuun. Seuraavan kerran tapaamme yhdessä Itren kanssa. Puhumme 2030 tavoitteista toinen joulukuuta kello 15-18.30. Ja seuraava valiokunnan kokous on 16.17. joulukuuta täällä Brysselissä, eli jouluviikolla. Eli pankaava muistiin nämä päivämäärät ja mukavaa iltaa.